Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Hyvät naiset ja herrat! Hyvät parlamentaarikot, tämän lyhyen tauon jälkeen jatkamme istuntoa. Ensimmäinen aihe esityslistalla on komission julkilausuma tilanteesta Albaniassa. Ensin pyydän komissaari Fyyleä, Stefan Fyyleä tulemaan tänne ja kertomaan, minkälainen tilanne on. Olkaa hyvä. Thank you, uh, uh, Mr. President. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitoksia, että minut on kutsuttu puhumaan Albaniasta tänä iltana. Vaikka Euroopan mantereella – Albania oli pitkälti eristyksessä viime vuosisadan ajan. Albania on kuitenkin nyt avoin maa, sinne voidaan mennä, se on ollut maa, jolla on pyrkimys liittyä EU-hun. Tällä hetkellä Albania on poliittisessa kriisissä. Tiranan kehitykset 21. tammikuuta perjantaina tänä vuonna olivat varsin traagisia. Yhä, enem, yhä katkerampi poliittinen umpikuja on syntynyt ja tämä on johtanut neljään turhaan kuolemaan. Sävy Tiranassa tarvitsee muutosta. Vaarallinen noidan kehä pitää muuttaa, lopettaa, poliittinen kriisi pitää ratkaista. Tämä on yhteinen vastuu poliittisten johtajien kohdalla maassa, Albaniassa. Tätä albanialaiset itse odottavat. Ja he ovat aivan oikeassa. Demokraattisesti valitut edustajat, heidän pitää myös demokraattisesti toimita, heidän pitää, pitää edustaa valitsijoitaan ja löytää demokraattisia kompromisseja. Puhemies, jos kriisin ratkaisu löytyy kotimaan politiikasta, me ulkopuolisena teemme kaikkemme, jotta voisimme auttaa tällaisen ratkaisun saavuttamisessa. Ulkosuudehallinto ja herra Lajcek, sen johtaja, vieraili kaksi kertaa Tiranassa ja tapasi presidentin, pääministerin ja oppositiojohtajia. Ja olen tyytyväinen, että hän tuli mukaani tänne tänään. Mitä tulee komission varapuheenjohtajan korkeaan edustajaan Käsi ja minun itseeni. Me puhumme varsin selvästä asiasta. Ensinnäkin pitää lopettaa väkivaltaisuudet ja tutkia 21. tammikuun tammikuuta tapahtumia. Tutkimukset pitäisi suorittaa oikeusviranomaisten toimesta ilman, että asiaan poliittisesti puututaan. Toiseksi pitää lopettaa solvaukset ja epäsuorat ja suorat pyrkimykset heikentää valtion instituutioita. Kolmanneksi pitää saada poliittinen vuoropuhelu takaisin raiteilleen tunnustaa se, että on yhteinen vastuu varmistaa myönteisempi tulevaisuus Albanialle. Ja lähitulevaisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä siellä pyritään varmistamaan, miten suoritetaan avoimet oikeudenmukaiset paikallisvaalit. Ja neljäntenä pitää alkaa tärkeä tehtävä ja alkaa toteuttaa 12 prioriteettia, jotka on määritelty 2010 komission lausunnossa. Hallituksen ja opposition pitää ryhtyä tähän yhdessä. Poliittisten johtajien ja suuren yleisön suhtautuminen oli rohkaiseva, kun kävi, edustajamme kävi paikan päällä. On, nyt on tiettyjä, tiettyä tietty oikea hetki, jota pitäisi käyttää hyväksi, että muutetaan tämä kriisi mahdollisuudeksi. Kaksi albanialaisjohtajaa ovat tyytyväisiä, että heidän ongelmissa kiinnitetään huomiota, mutta he ovat tavallaan kiinni omassa sisäisessä umpikujassaan. Mutta EUn, hyvällä, EUn hyvä tahto ja avustus ei voi korvata vuoropuhelua Albanian omien johtajien kesken. Me voimme auttaa sillan muodostamisessa aktiivisella toiminnalla. Kuitenkaan emme onnistu tässä ennen kuin saadaan merkki aidosta halusta panna e- Albanian Eurooppa-pyrkimykset yli puoluepoliittisten pyrkimysten. Tilaa ei ole sille, että valitaan rusinoita pullasta. Albania, tar- Albanian täytyy täyttää kaikki Kööpenhaminan kriteerit mukaan lukien interaktiivinen poliittinen vuoropuhelu ja toimiva parlamentti. Tai sitten mitään ei voida tehdä. Seuraavat asiat ovat esillä Albanian kohdalla. Uusi perspektiivi neuvoston johtopäätösten mukaista, jotka perustuvat Kööpenhaminan kriteereihin. Pitää selkeästi tunnistaa 2010 komission lausunto nämä 12 prioriteettikysymyksestä, joiden tehokas täytäntöönpano mahdollista sen, että Albania voi alkaa jäsenyysneuvottelut EUn kanssa. Nämä 12 prioriteettia sisältävät muun muassa sen, että pitää parantaa demokraattisia instituutioita, poliittista vuoropuhelua, oikeusvaltioperiaatetta ja oikeusjärjestelmän uudistamista pitää taistella järjestetyntä rikollisuutta vastaan ja suojella ihmisoikeuksia. Nämä 12 prioriteettia yhdessä Kööpenhaminan kriteerien kanssa eivät ole mikään kysymys, joka kuuluu pelkästään poliitikoille. Tarvit, ne tuovat konkreettista hyötyä kansalaisille. Albanian poliitikot kiireesti Tämä poliitikon siellä pitää pistää kansalaisten etu ensimmäiseksi. Pitää muuttaa nämä prioriteetit eurooppalaisiksi puitteiksi, että voidaan tarttua näihin tämänhetkisiin poliittisiin haasteisiin Albaniassa. Tästä syystä lähetin kirjeen pääministeri Bersalle viikko ennen, ennen näitä suurmielen osoituksia. Siinä laadin tällaisen tiekartan, joka perustuu kyseisiin 12 periaatteeseen, jotta voidaan auttaa Albanian pääsemästä pois tästä tämänhetkisestä umpikujasta. Me kaikki todistimme näitä traagisia tapahtumia, joita tästä seurasi. Ei ole liian myöhäistä, jos me saamme selkeitä merkkejä siitä, että keskinäistä tahtoa löytyy käyttää näitä eurooppalaisia puitteita, jotta voidaan nopeasti päästä tästä poliittisesta umpikuista eteenpäin ja tästä kriisistä eteenpäin, niin silloin me vastaamme tähän toimintaan myönteisesti. Euroopan parlamentilla on myös ratkaiseva rooli asiassa. U- te poliitikon voitte lähettää selkeän viestin poliitikolle sinne. Selkeä yhtenäinen viesti Euroopan parlamentista ja koko EUsta, johon liittyy tahtoa olla mukana. Näin koko Albania ehkä alkaisi miettiä, mikä olisi paras tapa toimia tästä eteenpäin. Haluaisin käyttää tilaisuutta nyt hyväkseni, arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, että, ja jotta vetoaisin Albanian pääministerin herra Bershaan, jotta hän loisi todella mukaan ottavan poliittisen ympäristön Albanian osaltaan mukaan kansallisyhteiskunta, muut poliittiset voimat ja erilaiset järjestöt. Kaikki nämä tahot hyötyisivät eurooppalaisesta integraatiosta. Euroopan yhtymisestä. Vetoaisin myös puolueen johtajan herra Raamaan, jotta hän varmistaa sen, että hänen puolueensa toimii todellakin rakentavana oppositiopuolueena, sellaisena, joka nauttii hyödyistä, mutta oikeuksista, mutta myös vastuista. Tällaisen poliittisen ympäristön haluaisimme toteutuvan Albanissa. Kiitoksia. Köszönjük szépen, biztos úr, és most a Kiitoksia, tästä. Sitten me siirrymme poliittisten ryhmäjen puheenvuoroihin. Ensin meillä on kansanpuolueen edustajana Michael Gaaler. Kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, kiitos ensinnäkin selkeistä sanoistanne viesti varmasti tuli perille. Uskon, että liittymisprosessin alussa Albanissa tarvitaan todella oikeusvaltioperiaatteen kehittymistä. Tässä tarvitaan myös sitä, että käytetään demokraattisia toimielimiä. Parlamentti on tärkeä taho tähän. Eikä tätä voi todella korvata niillä toimilla, joita Rama teki 21. päivä tammikuuta. Pyydän, että Rama ja hänen puolueensa todella pyrkivät löytämään ratkaisun parlamentissa ja tunnustamaan vaalituloksen. Ja oppositio täytyy myös hyväksyä. Käyttäkää parlamentin tutkintavaliokunnassa tilaisuus hyväksenne, jotta voitte tehdä konkreettisia tulevaisuuden ehdotuksia. On esimerkiksi OECDn ja muiden tahojen parannusehdotuksien vaalien sujumiseen. Rama vakuutti täällä parlamentissa myös sen, että 8.5. järjestettävät paikallisvaalit sujuvat hyvin. Hänen täytyy olla vuoropuheluissa sekä omiin sosialistisen puolueen jäseninsä että myös muihin poliittisiin tahoihin. Mekin toimimme aktiivisesti Albanian suuntaan ja pidämme hyvänä sitä mukaan ottavaa lähestymistapaa, jonka komission jäsen mainitsi. Ja varmasti voimme näin edesauttaa siinä, että Albania menee kohti valoisampaa tulevaisuutta. Seuraavana sitten sosialistit ja demokraatit. Adrian Severin, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me voimme varmaankin eh, Albanian tilannetta kutsua kauhistuttavaksi. Tällä ei ole mitään loppua tällä tilanteella. Viime vuonna me hyväksyimme julkilausuman, jossa puhut, vedottiin kaikkiin poliittisiin toimijoihin, että kriisiin löydettäisiin poliittinen, poliittinen ratkaisu ja kansallinen konsensus syntyisi. Mutta erityisesti hallitus tyrmäsi ajatuksen. Samalla tavalla neuvoston ja komission suositukset, niitä ei ollenkaan tällä hetkellä oteta huomioon. Ei ole hyväksyttävää, että protestioikeudet tällaisessa korruptuneissa, korruptuneisessa maassa, eh, että niitä pidetään vallankaappauksena. Instituutioiden uskottavuus, eh, syyttäjälaitos, presidentti, kaikkien niiden uskottavuutta kaivetaan maata alta, kun pääministeri tällä tavalla puhuu siviilimielenosoittajat, heitä kutsutaan eh, sankareiksi ja heille annetaan armahdus. Vaalit tulevat eh, kohta ja täällä pitäisi olla mahdollisuus kaikille osallistua. Me vetoamme siihen, että komissaarit tekevät eh, parhaansa, jotta kansainvälistä apua ja kansainvälistä valvontaa vaaleihin järjestetään, jotta voimme var- taata niiden vaalien oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden. Erityisesti komissari Fyylen ja Eralaitsakin toimia tuemme ja me haluamme, että kaikki poliittiset voimat ryhtyvät selvittämään tätä kriisiä. Muussa tapauksessa Albania jää syrjään muista maista ja tämä haittaa Euroopan kehitystä. Kiitoksia tästä. Sitten liberaalien puolesta poliittinen ryhmä Mariette Schake. Hänellä on myös kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, komissaari Fyle, kollegat. Erittäin kiinnostavia aikoja. Tämän Albanian suhteen olen puhunut kahden pääpoliittisen puolen edustajien kanssa Albaniassa. Pyys, pyysin heitä kertomaan, miten voitaisiin siirtää maata eteenpäin ja miten lopettaa tämä umpikuja joka, umpikuja, joka vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin, taistella korruptiota, järjestettyä rikollisuutta vastaan ja luoda mahdollisuuksia työpaikkoja nuorelle sukupolvelle. Kukaan heistä ei pystynyt antamaan minkälaista vastausta. Tämä pel, pel, peli tuntuu tärkeämmältä heistä. Mielestäni poliittinen establishmentti on enemmän kiinnostunut itsestään kuin kansalaisistaan. Puhemies, minun ei tarvitse kertoa teille, kuinka me, vaikea meidän on vakuuttaa äänestäjämme tulevan mukaan silloin, kun puhumme EUn laajentumisesta. Huolimatta vastustuksesta liberaalit haluaisivat, että Länsi-Balkan äh, lähenee EUta. Me uskomme, että EU on arvoyhteisö, joka on jättänyt taakseen jakautuneen menneisyyden. Olemme valinneet yhtenäisen tulevaisuuden. Meidän täytyy vedota viranomaisiin, että toimivat samoin, että e- eikä saa tukahduttaa tätä toimintaa, vaan ottaa huomioon tulevaisuus, eikä pidä unohtaa sitä, että se on heidän vastuullaan ennen kaikkea varmistaa kansalaisten hyvinvointi eikä evätä heiltä Euroopasta tulevaisuutta, koska on aivan selvää, että poliittinen kriisi estää kaikenlaisen kehityksen. Uudet vaalit pidetään toukokuussa ja valmistelut meneillään ja tässä tarvitaan tukea kaikilla poliittisilta puolueilta ja olen tyytyväinen ehdotuksesta, että EU pitäisi olla aktiivisessa roolissa ja varmistaa oikeudenmukaiset avoimet vaalit mutta demokratia on pitkä prosessi ja siinä on kyseessä isompi asia kuin mies per ääni. Tässä tarvitaan demokratiset instituutiot, oikeusvaltioperiaatteet ja sen vahvuus on siinä, että kunnioitetaan myös vähemmistöjä. Demokratia ei ole voittaja ottaa kaiken periaate. EU-jäsenyys on pitkä matka, jossa tarvitaan paljon työtä, yhteistä sitoutumista ja uudistukset, joihin Albania on ryhtynyt, toteutuvat parhaiten yhteistyöllä. Kiitoksia. Köszönöm szépen, képviselőnő. Most pedig a zöld. Kiitos tästä hyvin paljon. Sitten vihreiden ryhmä Marie Cornelis. Hänellä on neljä ja puoli minuuttia aikaa. Voorzitter, de crisis in Albanië is niet... Puhemies, Albanian kriisi ei ole mikään uusi asia. Kriisi ei alkanut vasta tammikuussa kun nähtiin väkivalta mielenosoittajia vastaan, eikä myöskään 2009 silloin, kun sosialistinen puolue boikotoi vaalien jälkeen parlamenttia. Tämä kriisi on poliittisen kulttuurin kriisi. Boikotti, nälkälakko, mielenilmaukset, ne ovat osa Albanian politiikkaa. Korruptio, se, että puututaan median toimintaan, poliittiset nimitykset, ne samoin. Ja tämä on kaukana siitä politiikasta, jota me toivomme maan harjoittavan, jos se on matkalla kohti EUn jäsenyyttä. Me haluaisimme todella, että Albaniassa olisi vastuuta kantava hallitus ja parlamentti, joka todella huolehtisi pikemminkin kansalaistensa huolenaiheista kuin omistaan. Ja tässä todella tarvitaan vielä paljon toimia, jotta tähän päästään. Hallituksella on äärimmäisen Suuri vastuu sillä on toimintamonopoli ja erityinen vastuu liittyen politi- äh, puolueisiin. Puolueiden tulee toimia kansan etujen mukaisesti. Ja meidän tulee odottaa, että hallitus tekee kaikkensa, jotta tammikuun toimet eivät toistu ja että todella tammikuun tapahtumat tutkitaan riippumattomasti ja sen tulee myös puuttua korruptioon omissa riveissään. oppositiolla on myös oma vastuu kannettavana ja senkin tulee tehdä kaikkensa, jotta väkivaltaa, jota tammikuussa nähtiin, ei enää nähdä. Täytyy todella pyrkiä siihen, että toukokuun vaaleista tulee avoimet ja rehelliset Samoin äh, eri tahojen täytyy pyrkiä esimerkiksi äh, työttömyyden kitkemiseen. Ja minulla oli suuria toiveita, kun komission jäsen Fyyle äh, puhui marraskuussa Albaniasta. Ja että se on menossa eteenpäin ja sen jälkeen sille voitaisiin antaa ehdokasmaan asema, mutta valitettavasti mitään ei ole tapahtunut. Nyt herra Lajczak on myös mukana toimissa ja toivottavasti tämä johtaa onnistumisiin. Eli olen toiveikas, mutta en kuitenkaan usko, että kaikki sujuu äärimmäisen hyvin. Tarvitsemme myös sanktioita, joiden tulee koskea poliittisia johtajia, ei kansalaisia – sitten mitä tulee viisumittomaan matkustamiseen, haluaisin kuulla komission jäseneltä, että viisumivapautta ei käytetä tässä poliittisessa hankkeessa väärin. Voisimme ajatella seuraavaa. Albanialla on tietyt vaikuttamismahdollisuudet IPA-välineessä, mutta ehkä tämä tulisi jäädyttää. Ja käytämme tällä hetkellä tiettyjä sanktioita, jotka eivät mielestäni, mielestäni saa koskettaa kansaa, vaan poli, poliitikkoja. Toivottavasti Lajcek toimii niin, että kaikesta on hyötyä Albanian kansalle. Kiitos. Sitten eh, Charles Tannock, Euroopan korf konservatiivit ja reformistit. Puhemies komissaari, jos Albania haluaa edistyä ja saavuttaa tavoitteensa EU-jäsenyyden, sen poliittisten johtajien täytyy olla rakentavammin mukana. Ja kysemmin viime, vuod- viime kuukauden väkivalta oli muistoa poliittisesta perinnöstä Albaniassa. Myös mietin ovatko ja neuvosto pohtineet sitä, että tarkistaisivat viime vuoden päätöstään myöntää viisumivapauden äh, Albanissa, kun ajatellaan tätä verenvuorotusta, se on ehkä synnyttänyt enemmän taloudellisia maahanmuuttajia Schengen-alueelle, jos äh, ulkomaan investoinnit loppuvat. Tämä vain korostaa sitä, että Albania edelleenkään ei täytä EU-odotuksia todellakaan. Järjestetyn rikollisuus korruptio vieläkin kukoistaa ja oikeusjärjestelmä liian usein mani- manipuloidaan poliittisen toimesta. Ja pääministeri Berissa jopa puuttui vartioiden pidättämisen, joka oli kuitenkin syyttäjän pyynnöstä ja väitti, että vallankaappaus uhkasi. Demokraattiset toimielimet ovat siellä heikkoja ja lehdistön vapaus on varsin harvinaista mutta sosialistipuolueen päätös poikotoida parlamenttia sen perusteella, että on tapahtunut vaalirikos, on lisännyt epävakautta. Ei ole mitään keinoa, että Albania voi edes alkaa ryhtyä näihin välttämättömiin reformeihin, että saa EU-luottamuksen tämän epävakauden tilanteessa. Epävakaus nyt ehkä aiheuttaa myös sen, että NATO uudelleen pohtia omaa laajentumispolitiikkansa. Albaniahan liittyi vasta kaksi vuotta sitten NATOon. NATO-johtajien pitää nyt kysyä, oli, myönnettiinkö tämä Albanian jäsenyys liian nopeasti. Itse tunnen huolta epävakaudesta poliittisesti ja miten se vaikuttaa maan EU-pyrkimyksiin, mutta silti olen skeptinen sen suhteen, että Albanian, mitkä ovat sen strategiset tavoitteet, se on jäsenenä islamisessa konferenssissa ja siellä on yhä suurempi vaikutusvalta, joka lisää jäsenten vaikutusvaltaa. Ja jos äänestetään yhtenä blokkina ihmisoikeus- ja ulkopoliittisista kysymyksistä, vaikkakaan mukana jäsenen, kuten Albania ja Turkki, he ovat molemmat allekirjoittaneet Kairon ihmisoikeus sopimuksen, jossa sarja oikeutta pidetään hyvänä. Albania ja Turkinkin pitää nyt päättää, hyväksyvätkö länsät arvot vai antavatko ensisijan sarjaoikeudelle Ja ihmisoikeustuomioistuin täällä Strasbourgissa on pitänyt sarjaa sellaisen, että se ei sovi yhteen Euroopan arvojen kanssa. Tähän mennessä mielestäni Albanian, Albanian jäsenyys tuntuu vain nimelliseltä. Sehän on sekulaarinen maa käytännössä. Näyttää siltä, että johtajat ovat päättäneet liittyä tähän konferenssiin, jotta voivat saada lähi rahaa. Tämä ei perustu mihinkään vahvaan uskonseen vakaumukseen, mutta tietenkin tämä tulee ehkä muuttumaan tulevaisuudessa. Nikolaos. Kiitoksia. Sitten Nikolaus Schuntis, kolme minuuttia. Hän edustaa Euroopan yhdistynyttä vasemmistoa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvä komissaari. Minulla oli sellainen toive, että puolitoista vuotta ensimmäisten vapaiden vaalien jälkeen Albaniassa olisi poliittinen tilanne muuttunut. Ja minä toivoin, että parlamentin päätöslauselman jälkeen otettaisiin huomioon näitä asioita. Mehän olimme aivan vakuuttuneita siitä, että tämä liittymistoive Euroopan unioniin olisi todellinen kannustin ja, ja että sen avulla voitaisiin tämä poliittinen sosiaalinen ongelma ratkaista. Valitettavasti Albania on umpikujassa edelleen. Kuka on vastuussa, e, emme voi tietää sitä. Se on Albanian kansa, joka tämän asian päättää. Valitettavasti asiat ovat huononneet ja edelleen toistan, että olen surullinen siitä, että ihmisiä kuoli ja me olemme väkivallan kiihtymistä vastaan. Me haluamme, että ihmisten ihmisoikeuksia kunnioitetaan, demokraattisia oikeuksia ja että syyllisiä rangaistaan. Mitä tulee paikallisvaaleihin, jotka pidetään toukokuussa, niin meidän täytyy niiden eteen tehdä kaikki mahdollinen. Pitää taata se, että nämä vaalit eh, sujuvat eh, normaalisti. Kaikkien pitää osallistua tähän vaaliprosessiin. Ja pitää noudattaa kaikkia kansainvälisiä vaalisäännöksiä parlamentin Euroopan unionin ja komissaari Fyylen avu, avustus tai apu, sen pitää olla toissijaista. Me ikään kuin autamme tässä prosessissa, mutta ei ole niin, että me auttaisimme tällaisia poliittisina ystävinä, koska emmehän me ratkaise Albanian yhteiskunnan ongelmia. Albanian demokraattisen järjestelmä täytyy se ratkaista. Se, että ei ole toimia, joita pitäisi tehdä, tai että toimet, jotka riippuisivat kansasta, että niillä mukaan olisi mitään vaikutusta. Minä uskon, että Euroopan instituutioiden sisällä tällaisen maan suhteen, joka on kynnyksellä jo tulossa mukaan, niin meidän pitää toimia niin, että kaikki prosessit toimivat Valitettavasti tällaiset tapahtumat eh, lykkäävät eh, liittymistä. Meidän täytyy saada umpikuja avattua, meidän täytyy saada poliittista dialogia, eikä pidä toimia sillä tavalla, että nämä nykyinen malli, jossa voittaja on niskan päällä, että se jatkuisi. Me toivomme, että Albanian kansa jättää tällaiset ajatukset taakseen ja pääsee tästä umpikujasta, jotta maa voisi näihin vakaviin ongelmiinsa löytää vastauksen. Ne eivät ole pelkästään poliittisia ongelmia. Talouskriisi, joka on Italiassa ja Kreikassa naapurimaissa, niin sehän vaikuttaa myöskin Albaniaan. Siellä tilanne huononee. Poliittinen umpikuja pitää, siitä pitää päästä. Meidän täytyy poliittisella keskustelulla saada ratkaisut löytymään. Thank you very much. Kiitos tästä. Sitten Bastian Belder, kaksi ja puoli minuuttia EFD-ryhmän puolesta. Kiitos puhemies Toimittajana olin usein Albaniassa 90-luvulla. Minusta näytti usein siltä, että maassa on paljon lahjakkaita nuoria, joilla voisi olla hyvä tulevaisuus. Ja viime kesänä tarkastelin ja sain uutta toivoa Albanian EU-näkymistä. Olin tuolloin Albaniassa ja tänä aamuna puhuin kahden akatemikon kanssa, albanialaisakatemikon kanssa tilanteesta. He sanoivat, että heitä kiinnostaa jatkossakin EU-näkymät, mutta maa on täysin umpikujassa. He sanoivat, että EU tulee auttaa Albanian poliittista johtoa. Jos se näin ei tee, se merkitsee maan loppua. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että ratkaisu todella löydetään. Ja totta kai tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta tämä oli todellinen hätähuuto EUlle. Meihin luotetaan siinä, että me löydämme oikeat toimet, oikean kielen. Ja te, hyvä komission jäsen, varmasti kykenette asian edistämiseen. Toivotan teille hyvää menestystä tässä asiassa. Ja sitten toinen asia. Tirana, Tiranassa kiinnitettiin huomiota siihen, että on vaara siitä, että keväällä Albaniasta tulee paljon nuoria naisia harjoittamaan laitonta prostituutiota. Oletteko te kuullut tästä ja jaatteko nämä huolenaiheet? Ja miten EU voi toimia ennaltaehkäisevästi torjuessa naiskauppaa Albaniasta? Kiitokset. Ja lopuksi vielä sitoutumattomia ryhmästä herra Vila yksi minuutti. Kiitokset. 2009 vaaleista lähtien poliittinen elämä on ollut aikamoista kuohuntaa. Parlamentaariset instituutiot eivät tunnu toimivan tehokkaasti. Ja se, että sosialisteilla on edelleen syytöksiä hallitusta vastaan vaalipetoksesta ja äh, sen suhteen, että he haluaisivat äh, nyt äh, ennenaikaiset vaalit ja että pääministeri Berisha ei halua jättää virkaansa, vaan syyttää oppositiota poliittisista äh, puolueellisista pyrkimyksistä. No, minusta tuntuu siltä, että neuvottelut epäonnistuvat. Ja tulevat Euroopan unionin jäsenet joutuvat nyt ponnistelemaan enemmän järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Tämä ei pelkästään ole tärkeää Euroopan unionille, vaan myöskin niille tuleville jäsenvaltioille, äh, jotka itse asiassa myöskin tällä tavalla vaikuttavat maiden imagoa, jotta näiden maiden tilanne parantuisi, niiden demokratisia instituutioita tulee kehittää. Kiitokset. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron herra Kukanille. Kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chair. Kiitos kovasti eh, puhemies, puhemies komissaari, kollegat Albanian äh, äh, poliittinen kriisi on kestänyt aivan liian kauan. Ei se missään umpikujassa ole, vaan kysymys, kysymys on pitkittyneestä poliittisesta kriisistä. Se haittaa maan mainetta, sen kansalaisia ja heidän toiveitaan eurooppalaisesta tulevaisuudesta. Meidän ei pitäisi sallia äh, tämän poliittisen kriisin ja jännitteiden entisestäänkään pahenevan. Nyt on, olisi syytä lähettää yhteinen viesti äh, sinne, että äh, Albania halutaan äh, kumppanuusmaaksi, mutta Albanian johtajien on kuitenkin kyettävä ratkaisemaan poliittiset ongelmansa oikeusvaltion periaatteiden ja demokratian, demokraattisten instituutioiden periaatteiden perusteella. Me olemme jo aivan liian pitkään yrittäneet löytää ratkaisua ongelmaan ilman mitään kourin tuntevia tuloksia. Me, me tuo, tuomitsimme Tiranassa 21. tammikuuta pidettyjen mielenosoitusten yhteydessä tapahtuneet teot neljän ihmisen kuolemaan johtaneet tila, tapahtumat on selvitettävä perusteellisesti. Albanialla on edessään vaalit taas tänä vuonna, jolloin tarkistetaan demokratian pitävyys. Nyt on taas aika, jolloin poliittisen johdon olisi keskityttävä varmistamaan sen, ettei vaaleista synny sitten uusia jänniteitä ja etteivät ne pitkitä kriisiä. Lopuksi haluaisin korostaa näiden komissaari Fyylen alkupuheenvuorossaan mm, esittämiä tavoitteita ja ratkaisumalleja. Kaikkein paras Euroopan parlamentin panos tässä nykytilanteessa olisi äh, panna koko painoarvonsa äh, näiden ehdotusten äh, taakse ja näin asianmukaisesti sitten lähettää selkeä yhteinen viesti Albanian poliittisille puolueille. Kiitos. Kiitokset. Kiitokset. Sitten seuraavaksi herras Svoboda. Kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Aivan haluaisin, aluksi, kiittää, aluksi haluaisin kiittää komissaari Fyleä siitä, että hän on jo pitkään tätä, tätä asiaa ajanut äh, antamuksellisesti. Ja, ja erityisesti viimeksi äh, kuluneiden äh, kuukausien aikana äh, pyrkinyt tätä Albanian ongelmaa ratka- ratkaisemaan myöskin sitten neuvoston toimesta. Tässä on yhteisessä, yhteistä henkeä ja yhteistä puhtia selvästikin nyt sitten näiden ongelmien ratkaisuyrityksissä. Olen kuitenkin hiukan skeptinen tämän, tilan, tämän keskustelun tilaa noin muuten, koska tässä ainoastaan pompotellaan, palotellaan asioita eri suuntiin. Molemmat puolueet, molemmat tahot myöskin Albaniassa syyttelevät vain toisia. Nyt molempien osapuolten pitäisi niin kuin meidänkin tuolta yhteen, yhteen hyleen, niin kuin kollega Belder äsken totesi, minä, äh, Hodgson hallitus äh, aikoinaan äh, oli jo perehtyi, perustui nuorison intoon ja sen vallasta suistumisen jälkeen on vallannut enemmänkin pettymyksen henkeä, eikä tässä innostuksesta enää ole tietoakaan Kaikkein äh, tärkeintä on, että sanomme äh, molemmille osapuolille, että ainakin äh, kuntavaalit vähintään nyt sitten toteutettaisiin avoimesti ja ja luottamuksen hengessä. Ja meidän on myöskin sitten pyrittävä adesauttamaan sitten molempien osapuolten yhtenä, yhtenäisyyttä sekä lainsäädännön, lainsäädäntössä että politiikan teossa, niin että saamme sitten takeet tuo tasapuolisista ja reiluista vaaleista. Meidän pitäisi ne mahdollisimman paljon tarkkailijoita lähettää var- varmistamaan sen, että tästä todellakin saataisiin sitten lähtökohta ja lähtölaukaus näiden Malmanien molempien poliittisten suuntausten ajatusten yhdenmukaistamiseksi Eh, mehän haluamme Albaniaa lähentää Eurooppaan, ei toisinpäin. Kiitokset. Seuraavaksi herra Ilchev, minuutti. Kiitos, puhemies. Heti kärkeen haluan sanoa, että Albanian yhteiskunta ja kansalaiset ovat hiukan ymmällään, ymmärtäkää minut oikein. Heillä on tietty mm-hmm. historia, kulttuuri ja perinteet ja tähän päivään asti he ovat kuitenkin säilyttäneet jotakin omia erityispiirteitään, jotka ovat kansalleen ominaisia, ja äh, he näkevät nämä poliittiset prosessit hiukan eri tavalla, niin että meidän täytyy olla joustavia ja luovia, äh, ja äh, innovatiivisia ja meidän täytyy olla yhteydessä ei pelkästään vain näiden kahden eri poliittisen ryhmittämän johtajiin, vaan myöskin epävirallisiin johtajiin Albanian yhteiskunnassa. Paljon hyviä asioita on täällä sanottu Sheriasta ja muista äh, erikoispiirteistä, mutta on olemassa myös katolisuutta, ortodoksismia ja myöskin islamin uskoisia. Ja näillä eri uskonnollisilla ryhmittymillä on voimakkaat johtajat, samoin myöskin kansalaisjärjestöillä. Meidän täytyy olla niiden kanssa yhteydessä. Kiitokset. Seuraavaksi annan puheenvuoron Rova Luna Tsekille Kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, komissaari, hyvät naiset herrat. Minäkin herra, äh, äh kiittää herra Fyyle ja herra Laitsekia äh, tästä työstä, jota he ovat tehneet äh, pyrkiessään viemään Albania oikeaan suuntaan. Tämä keskustelu täällä tänä iltana ei toivottavasti nyt sitten enää etäännytä näitä osapuolia toisistaan. Tämä perustuslaillinen kriisi, instituutioiden kriisi, joka Albanessa nyt vallitsee, on juontaa poliittisesta kulttuurista. Tämä sana, sanasotaa välillä aina muuntuu sitten varsinaisesti katuväkivallaksi, jossa vaatii ihmishenkiä meidän täytyy miettiä, sit, ei päästä siitä irti, että etsimme pelkästään syyllisiä, mutta kuitenkin tämä katuväkivalta nimenomaan on seikka, joka vaarantaa Albanian reitin Eurooppaan. Selkeästi poliittiset vastustajat Albanissa näkevät, että, että nyt on Al- Albanian kansan vuorotoimia. Ja meidän Euroopan unionin pitää nyt sitten pyrkiä itse löytämään ratkaisu, joka edesauttaa Albanian kansantoiveiden toteuttamista, eikä aina vain syyttää, osoittaa toista osapuolta sormilla, syyttävällä sormella. Tilanteen on muututtava. Ja on niin tärkeää, kuka on aloittanut ja kuka mitäkin tekee, koska, koska Toivottavasti sitten äh, nämä vastapuolet oppivat myöskin tämän, nämä peruspelisäännöt. Me, me, olemme täällä äh, todenneet, että, että, että vaalikomissio on tervetullut äh, myöskin Albanian sen johtajan puolesta ja toivottavasti sitten vaalitarkkailut varmistaa kuntavaalit ja paikallisvaalit avoimiksi ja, ja rehellisiksi. E, e, parlamentti on saanut äh, suurta tukea äh, parlamentilta toivottavasti. Tämä kysymys ja äh, toiveeni, vaatimukseni suorastaan komissaarille on se, että ettei sitten Albanian kansalaisten vapautta vaaranneta sitten näiden mahdollisten hankkeilla olevien pakotetoimien kautta. Kysymys on se, että mitä vaihtoehtoja sitten on, jos osapuolet eivät pysty sopimaan. No yksi vaihtoehtohan on, kuten Kornisin jo äsken huomautti, e- että e- rahoituksen puitteissa ei anneta sitten rahaa e- hallitukselle, vaan että komissio ottaa sitten tämän rahan hallinnoinnin hoitaakseen, mutta sitten se taas saattaa vahingoittaa väestöä ja tännyttää sitä näistä hankkeista. Sitten Euroopan neuvostossa on ehdotettu sitä, että todettu tätä tuosta Albanian salaisen palvelun toimista. Ja onko heillä sitten kenties sitten valmiutta salaisen palvelun ja oikeuslaitoksen kanssa yhteistyötä tehdä rakentavassa hengessä? Másfél perces felsz. Jaroslav Paška, puolitoista minuuttia. volieb v roku 2009 pretrváva v Albánsku politický... Vuoden 2009 yleisten vaalien jälkeen Albaniassa on valinnut poliittinen jännitystila. Poliittiset voimat näitä vaalien tulosta eivät niille. Evi Ramanin sosialistit ää, ää, syyttävät Sally Berisha äh, siitä, että, että paitsi että hän on äh, manipuloinut vaali, vaalitulosta, vaan että myöskin sitten on syyllistynyt äh, kor, korruptioon ja ylipäätänsä maan alennustilaan 21. ensimmäinen tammikuuta parikymmentä tuhatta mielenosoittajaa osallistui mielisuusmarssiin, jossa Berishan eroa vaadittiin, äh, poliisi sitten puuttui äh, kyynelkaasuun ja äh, vesitykein tilanteen tapahtumien kulkuun, minkä seurauksena sitten lopulta neljä ihmistä menetti henkensä ja 150 loukkaantui. Poliisin julma, julmuus on vertansa vailla Demokratissa maissa päätetään vaalein hallituksesta ja vallanpitäjistä, eikä poliisi sitä, saa, sitä oikeutta saa. Poliisi on siinä yhteydessä unohtanut kaikki demokraattiset periaatteet ja, ja näin, että, että Rissa ei olisi enää kuulunut virkansa. Meillähän emme halua mitään diktatoria enää Euroopassa, jotka eivät ole sitten tarpeenkaan tullen valmiita luovuttamaan valtaansa eteenpäin, niin kuin äh, meidän pitää Dar Albanian demokratiakehitystä entisestään tukea. Voisitteko ystävällisesti pitäytyä ajoissa? Pian on puoli yö ja en mielelläni katkaise teidän mikrofonianne, niin kun puhutte. Pyydän teitä pitämään kiinni puheenjohtaja Rouva Pakko. Äh, puhemies, komissaari, herra, herra Lajczak. Äh, e, tämä keskustelu ei juona tammikuun 21. päivästä. Pitää kysyäkin, että miksi komissio ja muut äh, toimijat eivät ole tulta sammuttaneet, vaan antaneet sen roihahtaa uudestaan. 2009 puolivälissä oli se tilaisuus. Siinä ne olivat parhaat tähän mennessä. Ja siinä sinne sen jälkeen sosiaaliset demokraatit, jotka, jotka nyt sitten teke, tekevät, käyvät sotaa, kiistelevät keskenään. Silloin oli konsensuksen hetken. Kaik, kaikki, kaikki vaalitarkkailijat ja muut totesivat vaalit rehelliseksi ja oikeudenmukaisiksi. Ja siinä äh, lähdettiin sitten äh, hallitusta äh, rakentamaan voimiin, jotka eivät siihen ollenkaan kyenneet demokraattinen puolue ja sitten pieni pienisosialistinen puolue toisella puolella. Ei heillä ollut kykyä siihen. He eivät kyenneet Albaniaa sen pidemmälle tuolle Albanialta ei ole vielä ehdokas statustakaan, vaikka se Natossa jo onkin Tuossa yhteydessä oppositio päätti, että eivät nämä vaalit olleetkaan rehelliset eh, ja, ja olivat halunneet, vaativat sitten valiurnin avaamista, kuka semmoisen eh, voi, voi ryhtyä. Se on perustuslakituomioistuin tai vaalikomission asia. Eh, ja kaikki nämä nälkä, nälkälakot ja, ja myöskin se, että myöskin parlamentaarikkojen estäminen osallistumasta tärkeään päätöksentekoon on, on täysin ö, sietämätöntä. Näin on sitten jo aika oikeastaan osoittaa sormille, sormella, missä ö, varsinaiset kipupisteet ovat. Aluksi oli tämä teema vaaliuurnien avaaminen, ei, ei semmoinen vetele. Eh, miksi lähdetään sellaista neuvottelemaan sitten, jos se on täysin mahdoton muutenkin. Sen koomin on sitten tilanne kärjistynyt entisestään. Siksi on hyvä, että teillä on tällainen eh, toimintasuunnitelma nyt sitten vireillä. Ja olen eh, toivonut herra Lajczak ja te, herra Fyyle sitten tämän, tämän toimintasuunnitelman kautta kykenette sitten auttamaan ihmisiä saamaan siellä paremman tulevaisuuden. Kiitokset. Ja Seuraavaksi puheenvuoro on herra Bostinaarulla. Puolitoista minuuttia. Thank you very much, Chairman. Mr. Commissioner. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, pidän tervetulleena lausuntoa ja haluan korostaa herra Laitsakin osallisuutta, kun on pyritty löytämään ratkaisua tälle dramaattiselle tilanteelle. Tunisian ja Egyptin mielenosoitukset olivat paikallisten diktaattoreiden protesteja, heitä vastaan sanottuja protesteja, heidän täytyy sitten lähteä maastaan, mutta mitään suuria väkivaltaisuuksia ei tapahtunut, kuten Tiranassa, kuten lehdistö on todistanut. Berishan syytökset sen suhteen, että tarkoituksena oli opposition äh, kaappaus, niin pääsyyttäjä ja salaisen palvelun johtaja, kaikki ovat nyt puhuneet herra Berishan johtajuudesta. Voisitteko kertoa minulle, ovatko he nyt kaikki sosialisteja vai onko herra Berishassa jotakin nyt vialla? Haluaisin kuulla Yhdysvaltain ulkoministeriltä myöskin tulkinnan siitä, mitä tapahtui tuolloin tammikuussa, ja oliko kysymys vallankaappauksesta. Meidän täytyy olla todella sitoutuneita ja toimia yhtä tehokkaasti kuin Yhdysvallat ja NATOkin nyt pyrkivät auttamaan Albaniaan molempia osapuolia pääsemään neuvoteltuun ratkaisuun. Mutta vetoa myös kaikkiin kollegoihin, jotta jotka tukevat ehdoita herra Berishaa lopettamaan tämän puolueellisen näkökulman. On tärkeää, että tukea molempia osapuolia ja että löydetään ratkaisu. Tähän mennessä vain yksi puoli on osoittanut valmiutta ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslausumat sekä nuo 12 ehdotusta, jotka mainitsitte aikaisemmin. Nyt vetoan komission, että se on todella sitoutunut näihin Euroopan parlamentin päätöslauselmiin, niihin pohjaaviin sopimuksiin ja näihin 12 ehtoihin, jotka mainitsitte, ehtoihin, jotka mainitsitte tuossa aikaisemmin. Ja muistatte myöskin sen, että ilman, että molemmat osapuolet sitoutuvat, Euroopan integraatioprosessi Albanian osalta saattaa olla täysin jäissä. Kiitos. Kérem, tartsák be az időt. Vielä kerran pyytäisin teitä noudattamaan puheaikoja. Seuraavaksi Antonio Kansian kaksi minuuttia. Grazie Presidente. <clears throat> Grazie Commissario. Condivido perfettamente la roadmap che ha... Kiitoksia puhemies. Olen aivan yhtä mieltä tästä tiekartasta, joka koskee Albaniaa, josta olette tänään puhuneet. Olen vakuuttunut siitä, että tämä maa on maa, jolla on eurooppalaiset näkymät. Sen on oltava ehdokas maa. Olemme nyt joutuneet vuosia taaksepäin. Olemme nähneet samanlaisia väkivaltaisuutta kuin 90-luvulla. Olen hyvin huolissani näistä viimeaikaisista tapahtumista. Minä ja muut kollegat olemme kaikki huomanneet, millaisia vaikeuksia tuossa maassa on. Kävimme paikalla vuonna 2010 kakkoisen Valkan valtuuskunnan kanssa 3.4. maaliskuuta viime vuonna. vuonna. Mutta totesimme, että on mahdollista, että emme ole ottaneet riittävästi huomioon todellisia maan ongelmia, kuten työttömyyttä. Se on todellinen yhteiskunnallinen syöpä. On myös poliittisia ongelmia. Meidän on lähetettävä vetoomus. Ja on pystyttävä sopimaan perussäännöistä opposition ja enemmistön välillä. Olisi hyvä, että seuraavat vaalit olisivat demokraattiset ja avoimet. Tänä päivänä meillä on mahdollisuus toimia. Jotkut kollegat ovat paikalla kunnallisvaaleja varten. Nyt olisi ehkä mahdollista muuttaa tilannetta paikan päälle ja edistää jo demokratiaa, kun olemme paikalla. Edistystä on viime aikoina tapahtunut, mutta sen lisäksi Euroopan olisi edelleen tehtävä yhteistyötä ja autettava heitä uudistuksissa. Meidän läsnäolemme kentällä on aivan keskeistä. Kiitos. Mm. Koppa. Kiitokset. Rouva Koppa. Puolitoista minuuttia. Πρόεδρε, Megalien μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τα γεγονότα που διαδραματίζουν... Kiitoksia, Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraamme hyvin suurella huolella Albanian tilannetta. mielenosoituksissa on tullut myös kuolemanuhreja. Tämä tilanne on tuomittava. Poliittinen tilanne on suuri vaara maan vakautta ajatellen, mutta on sanottava, että hallituksen on nyt kuunneltava kansan lähettämää viestiä. Tarvitaan toimia. Korruption torjumisen pitää olla hallituksen prioriteetti kansa osoittaa mieltään laillisesti silloin, kun hallituksen toimet ovat kansanvastaisia. Meidän on toimittava niin, että saadaan aikaan rauhallinen tilanne ja keskinäinen ymmärrys. Meidän on oltava läsnä. EPPn kollegat eivät tunnusta hallituksen vastuuta, eivät ja, ja haluavat tuomita oppositio tästä kriisistä. Tarvitaan poliittisen vuoropuhelun aloittamista ja ratkaisujen löytämistä perustuslain mukaisesti. Kiitokset. Lopuksi vielä herra Busutille. Kaksi minuuttia. Grazie, sur president. Metan Harris. Puhemies, kun ajattelen Albanian tilanne, että Olen todella pahoillani, koska mietin oman maani historiaa. Noin 30 vuotta sitten meillä oli samantyyppinen tilanne. Paljon jännitteitä, poliittisia uhkia ja myöskin väkivaltaa. Tämä oli todella asia, josta millään lailla ole ylpeä. Ja samalla tavalla Albanian äh, kansalaiset ovat varmasti myös hyvin suruissaan maansa tilanteesta tällä hetkellä, ja hekään eivät ole ylpeitä siitä, mitä tapahtuu. Olen hyvin ylpeä omasta maastani tällä hetkellä, koska olemme onnistuneet rakentamaan vakaan, demokraattisen ja ennen kaikkea Euroopan unionin kuuluvan maan poliittinen ympäristö on täysin erilainen kuin mitä se aiemmin oli. Ja toivon tänään, että Albaniakin myös pääsisi vakauteen ja että siitä tulisi osa eurooppalaista perhettä. Mutta tietysti ennen kuin kaksi johtavaa puoluetta tuossa maassa, jos ne siis jatkavat järpäisesti tätä, Albania ei pääse maaliinsa. Se on ikävää, mutta se on totta. EU tekee osansa, Olemme vasta vapauttaneet viisumit Albanian kansalaisille, mutta Albanian on tehtävä oma osuutensa. Ja jotta näin tapahtuisi, niin hallituksen kuin oppositionkin on omaksuttava erilainen kypsä, vastuullinen politiikka Albanian kansalaisia kohtaan, sellainen, sellaista politiikkaa, joka tuo lisää yhtenäisyyttä maahan. Emme ole täällä äh, saarnaamassa albanialaisille, mitä heidän täytyy tehdä, vaan haluamme kertoa heille, että päätös äh, siitä, löytääkö Albania paikkansa eurooppalaisessa perheessä, ei ole todella heidän käsissään. Kiitokset. Nyt seuraavaksi siirrymme spontaaneihin puheenvuoroihin. Ibris Sakis, yksi minuutti. Tack, herr Kiitos puhemies. Vaikka Albanian kriisi on ollut päällä jo pitkään, niin nyt se on vasta ryöstäytymässä käsistä. Nyt EU mielestäni on reagoinut oikein ja välittömästi herra, herra Föhlen ja herra Laitsakin ponnistelujen ansiosta EU e on osoittanut, että Albania ei ole yksin ongelminensa, koska tämä on erittäin suuri ongelma ja se vahingoittaa maan uskottavuutta valtiona, joka vakavissaan lähenee EUta. Minun käsitykseni mukaan kysymys ei ole siinä, siitä, kuka on oikeassa, kuka on väärässä ja kysymys on siitä, että poliittinen Poliittinen vuoropuhelu on tuotava takaisin politiikan päätöksenteon foorumeille. Meidän pitäytyä siinä kukaan oikeassa ja kukaan väärissä, vaan täytyy pitää huoli siitä, että toukokuiset vaalit ovat oikeanlaiset. Se määräävät suunnat, mihin, suunnan, mihin Albania on menossa, oikeaan vai väärään suuntaan. Kiitos. Seuraavaksi herra Balčitiks, minuutti. Herra pirmininkė, Puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan äh, yhtyä näihin aikaisemmin ilmaistuihin huolen aiheisiin. Albanian tilanne on hälyttävä ja sillä voi olla vaikutuksia ikävällä tavalla ei pelkästään Albanian tulevaisuuteen, vaan muiden äh, alueella olevien maiden tulevaisuuteen. Viime vuonna todettiin, että, Al- että Bosnia-Herzegovina on edistynyt uudistuksissaan ja viisumimenettelyt vapautettiin, mutta sen jälkeen tilanne huononi, ihmishenkiä menetettiin ja sen takia meidän täytyy nyt ajatella niin, että Albania on epäonnistunut tässä testissään ja sen takia meidän täytyy nyt miettiä uudelleen näiden maiden tulevaisuutta, mukaan lukien Albania kaikki Balkanin alueen maat on saatava toimimaan solidaarisesti ja äh, pyrkimään alueen integraatioon ja vakauteen. Kiitos. Rova Basescu, seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Tammikuussa kiristynyt tilanne Albaniassa osoittaa, että ei, poliittisessa diskurssissa ei voida ylittää tiettyjä rajoja yhteenottojen kärjistyminen on saanut aikaan kuolemantapauksiakin ja demokratiassa tällaiset riidat pitäisi kuitenkin rajoittaa parlamentin sisälle, eikä, niitä pitäisi, eikä niiden pitäisi levitä kaduille. Opposition joukot hyökkäsivät hallituksen raho, ra, halli, ra, rakennuksen ottaakseen vallan haltuun. Tämä on erittäin vakava tilanne emme voi hyväksyä tällaisia tapahtumia. Haluaisin ensin lähettää vetoomuksen Albanian opposition johtajalle. Sen on palattava parlamentaariseen toimintaan. Vaalit olivat aivan korrektit ja poliittisten puolueiden on noudatettava kansan tahtoa. Jos nyt vaarannetaan valtion instituutioita, se ei ole tapa ilmaista omaa e- erimielisyyttään. Kiitoksia. Kiitos. Papa Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin esittää yhden huomion. Albaniassa kasvuindeksit ovat kasvussa ja vaikka maailmanlaajuinen kriisi on vallalla, vuonna 2011 10 ja 11 puhutaan parin prosentin kasvusta. Kuitenkin sosiaalinen tilanne on huono. Puhemies, tämä osoittaa, että kasvu ei tuo hyvinvointia Albanian kansalaiselle, vaan se vain lisää pettymystä ja pelkoa uudesta vallankumouksesta. Samaan tapaan kuin 90-luvulla havaitsimme myös Kreikassa. Euroopan unionin on pyrittävä antamaan konkreettisia esimerkkejä niin, että kasvusta hyötyisivät äh, kaikki yhteiskunnassa. Kiitokset viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Herra Schoflin, minuutti elnök úr biztos úr most angolul folytatom. Uh, the situation... Kiitoksia. Niin, uh, englanniksi jatkan nyt. Uh, kysymyshän on kauniisti sanottuna sisällissodasta. Kilpailevat puoli ja osapuolet ovat sodassa keskenään ja antavat maalle hyvinkin negatiivisen imagon poliittiset puolueet toimivat ikään kuin kommunistit aikoinaan tämä kahtia jakautumisen lopettaminen on hyvin hankalaa ja sen tilanteen muuttaminen demokraattisemmaksi on erittäin hankalaa, koska tässä näissä kontekstissa tällainen yksinvalta on aivan järjellinen ajallus suuri kriisi tai suuri historiallinen kompromissi voi tuoda tähän jonkin selvyyden. Kiitoksia Kiitokset myös siitä, että puhuitte puheajan puitteissa. Tämä oli viimeinen puhuja tässä luettelossani ja pyytäisinkin nyt komission jäsen Fyyliä vetämään langat yhteen tästä keskustelusta. Thank you very much. Uh, Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat edustajat. Haluan kiittää teitä tästä keskustelusta ja ennen kuin pääsen päätelmiin, johtopäätöksiin haluan ottaa huomioon nämä kaksi kysymystä, jotka keskustelussa esitettiin. Ensinnäkin herra Bellerin äh, kysymykseen haluan vastata kirjallisesti ottaen huomioon tämän päivän keskustelumme varsinaisen aiheen. Ja sitten toinen kysymys esitettiin myös, olemmeko ajatelleet seuraamuksia, sanktioita? Ei. Ei. Emme ole. Ja syy, miksi emme ole, on se, että laajentumisen ehdoissa – Äh, hyvin selvästi tämä asia todetaan, jos täyttää ehdot ja voi jatkaa äh, laajentamisen polulla, ei, tai jos ei täytä näitä vaatimuksia ja ehtoja, niin silloin hidastetaan äh, ja kenties pysäytetään kokonaan prosessi. Valitettavasti tämä on sitten se hinta, joka on maksettava ei pelkästään poliitikkojen, vaan myöskin noiden maiden kansalaisten. Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, korkea edustaja ja minä ponnistelemme kaikin tavoin, että Albanian enemmistö ja oppositio pääsisivät keskusteluihin ja yhteisymmärrykseen. Meillä on selkeä ajatus siitä, kuinka tämä toteutetaan. Tarvitsemme myöskin teidän tukeanne, jotta takaamme sen, että pääoppositiopuolueen johtaja ja Albanian pääministeri ymmärtävät viestimme. Tämä saattaa johtaa tämän maan ulos kriisistä ja kenties johtaa Euroopan integraatioon tässä maassa. Olemme sitoutuneet koko Länsi-Balkanin maiden suhteen, että niistä tulisi EUn jäseniä ja pidämme kiinni sitoumuksestamme ja pyrimme lisäämään sitoumuksiamme ottaen huomioon tietysti sen, että nämä maat nämä kriteerit täyttävät. Albania tarvitsee kiireellisesti näiden 12 prioriteetti kriteerin toteuttamista. Ja tämä kattaa muun muassa demokratian toimeenpanon ja parlamentin täyden toiminnan, toimivaltuuksien jaen, vaalien järjestämisen sekä oikeusvaltion kunnioittamisen. Kaikki tämä on mahdollista vasta, kun tämä nykyinen poliittinen tilanne on saatu päätökseen ja on myöskin päästy todellisen parlamentaarisen poliittisen vuoropuhelun, jossa kaikki valtion instituutiot ovat mukana ja jossa myöskin otetaan huomioon Albanian kansalaisten pyrkimykset. Ja Albanian johtajien täytyy toimia nyt kansansa edun nimissä. Euroopan unioni on valmis avustamaan. Kiitos. Köszönjük. Biztos úr, reméljük, hogy... Kiitokset komission jäsenen. Toivon mukaan tilanne Albaniassa ratkeaa. Ja nyt haluan päättää tämän keskustelun tähän. Ja jatkamme seuraavalla esityslista kohdalla, joka on komission julkilausuma, joka liittyy salakuunteluskandaaliin Bulgaariassa.